E, Esityslistan kohta 17. Seuraavana ja aiheena keskustelu Kiinan kansantasavallan suurlähettilään Rouva Yang Yanjin kanssa. Ja on ihan selvää, että Kiina on suurin kauppakumppani. Ja on mahdollista nämä kaksi yhdessä onnistuvat vielä kasvuimpulssin aikaansaamiseen. Ja investointisopimuskin on tähtäimessä ja ehkä jotain muutakin vielä. Joka tapauksessa tärkeistä askeleista on kyse, kun ajatellaan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, erilaisia investointirajoituksia ja niiden poistamista. Minulle on suuri ilo saada nähdä teidät täällä hyvä suurlähettiläs. Täällä on tulkkaus järjestetty Kiinan kielelle, joten te voitte kuunnella omaa äidinkieltänne kanavalta 22. Ja voitte myöskin puhua omaa äidinkieltänne. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Bern Lange, Chairman of Inter. Kiitoksia puheenjohtaja, herra Bern Lange, puheenjohtaja, herra Liu Ringle, Intan val- Kiinan seurantaryhmän puheenjohtaja, arvoisat INTA-valiokunnan jäsenet. Arvostan kovasti tilaisuutta puhua teille tänään. Ennen kuin menen itse asiaan, haluaisin ilma- lähettää parhaat terveiseni Intalle sen jäsenille, varsinkin sen jälkeen, kun Lissabonin, Lissabonin sopimus tuli voimaan, Intavaliokunta on ollut ratkaisevan tärkeässä äärimmäisen tärkeässä tehtävässä, kun se on edistänyt kauppasuhteita EUn ja Kiinan välillä. Me kiitämme teitä teidän sitoumuksestanne ja panoksestanne. Kiina ja Kiina-EU-suhteet ovat teille tuttua tarinaa. Tässä mielessä johtuen aikarajoituksista haluan rajoittaa iltapäivän puheenvuoroni kolmeen aiheeseen, jotka saattaisivat teitä kiinnostaa. Ensinnäkin Kiinan merkitys EUlle, toiseksi Kiinan kattavat uudistukset ja avautuminen maana, kolmanneksi laajempi, laajemmat kauppasuhteet EUn ja Kiinan välillä, Toi, sitten uusi normaali Kiinan tilanne ja sen merkitys EUlle. Kiinan talous on tullut uuteen vaiheeseen, uuteen normaalitilanteeseen. Se on muuttanut nopeasta, nopeasta, nope, nopeudesta vähän vähemmän nopeaan kehitykseen. Tässä keskitytään mm, enemmän, ei niinkään nopeuteen, vaan laatuun tällä hetkellä ja samoin tehokka, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Ja pyritään saamaan aikaan in, investointeja ja innovaatiota tuotantomalleihin. Kun talous kasvaa määrällisesti 7 prosenttia suurin piirtein, sehän on vaikuttavaa. Se synnyttää todella suurta kaksinumeroista lukua vielä, tai luku oli kaksinumeroinen vielä muutama vuosi sitten, voidaan sanoa, että Kiinan talous on todella sitkeä ja kestävä, ja siihen liittyy paljon potentiaalia. Se antaa meille riittävästi äh, liipumavaraa, jota voimme käyttää erilaisia poliittisia välineitä, ja voimme jatkuvasti parantaa, vapauttaa luovutta, jota yhteiskunnasta löytyy, ja kekseleisyyttä. Niin kuin Maailmanpankin raportista voidaan lukea, kun on muutettu kasvustrategiaa ja sopeututtu, sopeuduttu uusiin haasteisiin, Kiina on hyvässä asemassa. Siitä voi tulla moderni, harmoninen, luova yhteiskunta, jossa on korkea tulotaso vuoteen 2030 mennessä. Olemme täysin luottavaisia sen suhteen, että Kiina tulee muuttumaan hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi kaikissa aspekt- mielissä vuoteen 20 mennessä ja hyvinvoivaksi, vahvaksi, demokraattiseksi, kulttuurisesti edistyneeksi harmoniseksi maaksi vuosituhannen puoleen välin mennessä. Kiinan talous, sitä, voidaan, sitä luonnehtii kehitty, edistyneempi kehittymisen taso, työjako on hienostuneempaa ja rakenteelliset muutokset ovat ihanteellisempia. Tämä kaikki lupaa hyvää myös EU-Kiina yrityssuhteelle, kauppasuhteille. Johtuen Kiinan hyvästä taloudellisesta performanssista kauppasuhteet EUn ja Kiinan välillä – ovat laajentuneet valtavalla tavalla 2,5 miljardista eurosta vuonna 2000, 1975 600, yli 600 miljardia viime vuonna huomattava lisäys 250-kertainen kasvu. EU on ollut Kiinan suurin kauppakumppani viimeisen kymmenen vuoden jälkeen peräjälkeen ja Kiina on EUn toiseksi suurin kauppakumppani. Joka ikinen päivä Kiina ja Eurooppa käyvät kauppaa yli miljardin euron edestä. Kun katsotaan tulevaisuuteen, EUn työpaikka, kasvu ja kilpailukykystrategia tulee hyötymään Kiinan uudesta tilanteesta. Kiina nopeuttaa uuden tyyppistä teollistamista käytetään jossain tieto, tietotekniikkasovellutuksia, uudistetaan maatalouspolitiikkaa, kehitetään vihreää kasvua. Ja yli 10 miljoonalla dollarilla tuodaan tuotteita ja investoidaan myös valtavalla määrällä 500 mm, mm ja kaikki tämä tulee luomaan suurempia mahdollisuuksia kaupalle, kasvulle, investoinneille ja yhteistyölle, jota harjoitetaan muiden maiden ja alueiden kanssa. Varmastikin tämä tulee helpottamaan EUn rakenteellisia uudistuksia, kun pyritään saamaan aikaan keskiaikavälin potentiaaleja ja pyritään lähentämään intressejä kahden blokin välillä, EUn ja Kiinan välillä. Toiseksi Kiinan kattava uu, kattavat uudistukset ja avautuminen. Olen vakuuttunut siitä, että uudistukset ja vapautuminen on ratkaisevan tärkeässä asemassa, jos halutaan viedä kehitystä eteenpäin. Kiina kattavalla tavalla syventää reformeja ja sopeuttaa toimintaansa rakenteellisesti muun muassa. Kiina tehostaa toimia, valtavirtaistaa hallintoa ja antaa enemmän toimivaltuuksia alemman tason hallinnoille, jotta poistetaan esteitä ja edelleen voidaan vauhdittaa markkinoiden toimivuutta. Kiina nopeuttaa muun muassa myös hintauudistuksia, uudistaa finanssipolitiikkaansa, veropolitiikkaansa ja sama koskee valtion omistamia yrityksiä ja valtion pääomaa. Kiina haluaa avautua vielä enemmän ja edistää uudistuksia ja ke- kehittyä, vapa- vapauttaa toimintaa ja auttaa kauppaa ja investointeja. Samalla kun pidetään vienti vakaana, Kiina lisää tuontia. Viime vuonna ulkoiset suorat investoinnit olivat 120 miljardia dollaria. Näin maasta tuli huippukohde ulkomaanmaisille suorille investoinneille. Kiinan ulkoiset investoinnit olivat 1,3 miljardia dollaria. Hiljattain pidettiin vuosittain Aasia-konferenssi ja presidenttimme teki aivan selväksi, että Kiina tulee olemaan vieläkin avoimempi muulle maailmalle. Politiikat, jotka rohkaisevat ulkoisia investointeja, eivät tule muuttumaan – investoijien lakisääteiset oikeudet ja yritysten edut tullaan suojaamaan ja tullaan tarjoamaan parempia palveluita. kun ajatellaan sitä että saadaan aikaan uusi avoin talous kiina muuttaa parantaa ulkomaankauppaansa ja lisää palvelukaupan osuutta ja toimii aktiivisemmin tuontipolitiikassa ja pyrkii lisäämään tuontia mitä tulee kehittymisteknologiaan ja äh, avainalojen tuotteisiin. Kiina toimii äh, aktiivisemmin ja pyrkii käyttämään ulkomaista pääomaa hyväkseen, jotta voi luoda vakaan, oikeudenmukaisen, avoimen, ennakoitavan liikeympäristön, bisnesympäristön, me olemme laatimassa lakia ulkomaista investoinnista uudistamme katalogia, mitä tulee ohjeisiin ja ohjeistukseen teollisuudenaloilla ja ulkomaisilla yrityksillä. Tarkoituksena on parantaa tämänhetkistä ulkomaan investointi, investointien hallintojärjestelmää, joka jossa otetaan huomioon kansainvälinen kohtelu ja nämä niin sanotut kielteiset listat. Yhtä tärkeää on, että Kiina on ottanut käyttöön uudenlaisen järjestelmän ulkomaan investoinneille ja miten se tutkii ja hyväksyy näitä ja pidetään rekisteriä asioista, jotta voidaan edistää uudenlaista ympäristöä kaikessa, joka liittyy avoimuuteen. Kiina tekee työtä relevanttien maiden kanssa ja kehittää tällaista silkkitietä, teknologiavyöhykettä ja myös tämän vuosisadan uutta merestä silkkitietä. Me myös kehitämme pilottivapaakauppasuhteita Shanghain, Huantungin, Kenshinin, Fujianin kanssa, jotta voidaan saada, ottaa, saada malli kansallisesta kohtelusta, kielteistä listoista hallinto hyväksyy tämän järjestelmän ja pyritään varmistamaan sääntely. Niin kuin viime vuoden sosiaalitaloudellisessa kehityksessä nähtiin, uudet kattavat uudistukset ja avautuminen on luonut toivottuja tuloksia ja sama tulee jatkumaan. Saadaan tästä kaikesta myönteistä osinkoa. Kolmanneksi, miten e- edelleen voidaan laajentaa EUn ja Kiinan välisiä kauppasuhteita. Viimeisen neljän vuoden, vuosikymmenen aikana suhteemme ovat kertoneet oma tarinaansa. Maat saattavat olla historialtaan erilaisia, kulttuuriltaan, ideologialtaan, ideologialtaan sosiaalijärjestelmältään erilaisia, mutta niin kauan kuin ne ovat valmiita noudattamaan, kunnioittamaan toisiaan, ottamaan toisensa huomioon yht, tasavertaisena kumppanina, kun meillä on yhteisiä etuja, siirretään kiistat syrjään, niin silloin me voimme rakentaa varsin kattavan strategisen kumppanuuden. On erittäin rohkaisevaa, että sekä Kiina ja EU täysin pyrkivät hyötymään tästä nyt on 14 vuosipäivää, mitä tulee Kiinan EUn diplomaattisiin suhteisiin. Pyritään syventämään kattavaa strategista kumppanuutta. Tässä on mukana rauhan kysymykset, reformit, uudistukset, sivilisaatiokysymykset, jotta voidaan tukeutua äh, korkean tason vierailuihin. Puhemies Schulz Euroopan parlamentissa hiljattain vieraili varsin onnistuneesti Kiinassa. Toukokuun alussa korkea edustaja Federica Mogherini tulee vierailemaan Pekingissä ja johtaa yhdessä valtionkanslerin kanssa viidettä EU-Kiina huippukokousta strategisesta vuoropuhelusta. Ja aikanaan me tulemme tänne Brysseliin ja järjestämme seitsemäntoista Kiina-EU-huippukokouksen, jossa molemmat osapuolet tarkastelevat kahdenkeskisiä suhteitaan ja niiden koko kirjoa ja aivan erityisesti suunnittelevat tulevaisuutta. Ja huippukokousta seuraa uusi korkean tason talous- ja kauppaneuvottelut ja korkean tason ihmisten väliset neuvottelut, jotta voitaisiin vastata molempien prioriteetteihin voimme, näin voimme varmistaa, että molempien taloudet pysyvät päätekijöinä maailmantaloudessa. Näin Kiina ja EU tekevät läheistä yhteistyötä, jotta voivat edelleen täytäntöönpanna Kiina EU 2020 strategista agendaa yhteistyöstä kiinnittäen aivan erityistä merkitystä siihen, että neuvotellaan kunnianhimoista kattavasta kahdenkeskisestä investointisuunnitelmasta ja viedään nämä neuvottelut nopeasti eteenpäin. Tämä kaikki osoittaa, että meillä on yhteinen näkemys saada aikaan yhteinen kattava äh, juridinen puitteisto, jotta voimme varmistaa ennakoitavan pitkän aikavälin pääsyn Kiinan ja EUn markkinoille. Ja voidaan antaa vahvaa suojaa investoijille ja heidän, äh, investoijille heidän investoinneilleen. Vuodesta 2013 lähtien EU ja Kiina ovat pitäneet viisi neuvottelukierrosta ja että kaikki on sujunut hyvässä rakentavassa hengessä. Viidennen neuvottelukierroksen aikana, joka pidettiin vasta muutama viikko sitten, kaksi osapuolta edelleenkin on jatkanut näkemysten vaihtoa ehdotetusta tekstistä. Näin saadaan vahva pohja tulevaisuuden sisältörikkaille kattaville neuvotteluille, jotta voidaan saada aikaan edistystä yhteisen vaurauden hyväksi. Kiina liikkuu eteenpäin nopeammin ja toteuttaa strategiaa ja kehittää vapaakauppa-aluetta. Olemme vienneet Kiinan eri vapaakauppasopimuksia ja olemme tehostamassa neuvotteluita Alueellisesta taloudellisesta kumppanuudesta Kiina ja Japani ovat myös neuvottelemassa FTA-sopimuksesta. Se on yksi pääprioriteeteista. Me toivomme, että Kiina ja EU pystyvät tarkastelemaan syvää, kattava EU-Kiina vapaakauppa-aluesopimusta. Vaikka tämä voi olla pitkän aikavälin tavoite, niin se on kuitenkin toivottavaa, että molemmat osapuolet Molemmat toteuttavat rinnakkain toteutettavuussuunnitelmia. Me uskomme vakaasti, että tällainen järjestely olisi hyvä mahdollisuus sekä EUlle että Kiinalle. Molemmat voittaisivat. On erittäin rohkaisevaa, että Kiina ja EU tekevät läheistä yhteistyötä ja tutkivat, etsivät keinoja helpottaa kauppaa Kiinan ja EUn välillä ja tehostaa kansallisten välisiä suhteita. Helpotetaan viisumin saantia, että saadaan aikaan olosuhteet sille, että edelleenkin voidaan saada kasvua kauppaan, ja voidaan täyttää yritysmaailman kasvavat tarpeet ja paikallisyhteisöjen tarpeet laajentaa ja syventää suhteita ja yhteistyötä EUn ja Kiinan välillä konkreettisella tavalla. Yksi menestystarinoista yhteistyössämme on se, että kunnolla on käsitelty tällaisia äh, vaikeita kohtia, tässä pyritään aina win-win tilanteeseen. Sekä EU että Kiina ovat ratkaisseet kauppakistansa esimerkiksi aurinkopaneeleista tai poliisilikonista tai viinikysymyksistä. Tässä on onnistuttu neuvotteluin ja vuoropuhelun kautta. Kun ajatellaan Kiinan ja EUn välisen kaupan laajuutta ja läheisempiä yhteyksiä, on, on selvää, että pieniä kauppakistoja tai isompiakin voi tulla. Se on ihan normaalia. Millä nyt on oikeasti merkitystä on poliittinen sitoumus, jota löytyy molemmin puolin, jotta aina pidetään mielessä pitkän välin yhteiset intressit mielessä ja kohdellaan näitä kauppakiistoja hienovaraisesti vuoropuhelun konsultaation kautta loukkaamatta toista ja pyritään ratkaisuihin jotka hyödyttävät molempia yhtä lailla. Me uskomme, että Kiina-EU-suhteet ovat kypsällä pohjalla, ne ovat kestävät ja tarpeeksi vahvat ja kestävät kaikenlaisia koetuksia, joita saattaa matkan varrelle tulla. Ja vielä lopuksi pyrimme vahvistamaan monenkeskistä kauppajärjestelmää VTOssa – se on ydinkysymyksemme. Siksi Kiina on valmis tehostamaan kommunikaatiota, koordinaatiota ja yhteistyötä EUn kanssa, jotta voidaan viedä eteenpäin Dohan kierroksen neuvotteluita, samoin neuvotteluita, joilla pyritään saamaan aikaan uusi WTO:n ympäristösopimus ja viedä loppuun sopimus uudesta teknologiasta ja miten Kiina voidaan ottaa mukaan tarkistettuun sovittuun sopimukseen koskien hallituksen hankintapolitiikkaa. Me uskomme, että kahtena suurin, merkittävimpänä taloutena Kiina ja EU, he, niiden pitäisi pidättäytyä siitä, että ryhtyvät kauppaprotektionistisiin toimiin ja pysyvät valppaina ja varovat kaikenlaista kauppaprotektionismia ja yhdistävät voimansa ja pyrkivät myötävaikuttamaan siihen, että saadaan aikaan avoin, vakaa oikeudenmukainen, sääntöihin perustuva globaali kauppajärjestelmä. Ennen kuin lopetan puheenvuoroni, niin haluaisin ottaa esille lyhyesti yhden tärkeän kysymyksen vielä, joka ei suinkaan ole uutta teidänkään korvillenne. Me toivomme, että EU tekee virallisen ja oikean päätöksen ja myöntää markkinatalous aseman Kiinalle. Lopuksi kun tunnustetaan dynamiikka, strateginen merkitys ja panos alueelliselle ja, ja koko maailman hyvinvoinnille, mitä tästä Kiinan EUn välistä kumppanuudesta syntyy, niin nyt näemme, että enemmän mielenkiintoa löytyy ja sitoudutaan enemmän sekä Kiinassa että EUssa siihen, että aktiivisesti edistettäisiin kollektiivisia etujamme, yhteisiä etujamme ja pyritään vahvistamaan kumppanuuttamme joka edistää uudistuksia, rauhaa, hyvinvointia. Me kiitämme teitä ja odotamme mielenkiinnolla, tai haluamme, että jatkossakin yhteistyö toimii Intan ja meidän välillämme hyvin. Kiitoksia. Kiitokset, hyvä suurlähettiläs. Meillä on puoli tuntia aikaa ja kahdeksan puheenvuoropyyntöä, eli kolme minuuttia per puhuja. Winkler, esittelijämme ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, hyvä suurlähettiläs, että pääsitte tänne kertomaan näkemyksistänne ja näin luomaan meille oikein hyvän kuvan tästä uudesta normaalitilasta Kiinassa. Ja toivottavasti tämä todella pitää paikkansa. Ja tätä uutta Kiinan normaalitilaa tavalla tai toisella jakaa myöskin Euroopan unioni. Minulla on muutama kysymys jotka liittyvät eh, siihen, minkälainen kiinnostus eh, talousmaailmallamme ja teollisuudellamme on Kiinan suuntaan ja toisaalta kauppakamarien toiminta Kiinassa ja myöskin teollisuusneuvostojen toiminta Kiinassa. Kuten totesitte puheenvuorossanne, eh, EUn ja Kiinan investointisopimusneuvottelut ovat nyt päässeet loppuvaiheeseen ja yksi tärkeistä kysymyksistä liittyy kysymykseen siihen, miten helpottaa markkinoille pääsyä eurooppalaisten yritysten toiminnassa Kiinassa. Kansainvälinen eh, kaupan eh, komitean tarkastelta asiaa ja myöskin muiden tahojen kanssa asiasta on keskusteltu ja on törmätty siihen näkemykseen, että eh, uudenkinlaisia rajoituksia ulkomaisille yrityksille asetetaan silloin, jos ne haluavat toimintaa käynnistellä Kiinassa. Ja olisi hyvä, jos tässä asiassa edettäisiin oikeaan suuntaan. Ja kysyn teiltä, hyvä suurlähettiläs, mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Investointineuvottelut markkinoille pääsyn osalta, mikä on tilanne? Ja toinen kysymys sitten liittyy osittain ensimmäiseen kysymykseen, mutta on vähän kohdennetumpi Uudistuksista puhuitte äsken ja tärkeä sektori, eh, jolla Kiinassa on tehty suuria uudistuksia, on juuri pankkisektori. Ja kun pankkisektorista puhutaan, on ihan selvää, että tällöin myöskin eh, tietoteknologia tulee kuvaan mukaan, koska se pankkitoimintaan läheisesti liittyy. Eli tarvitaan ilman muuta turvallista toimintakenttää eh, tässä yhteydessä. Jotkut raportit kuitenkin ovat tuoneet esiin sen, että näitä markkinoita ehkä oltaisiin sulkemassa eurooppalaisilta yrityksiltä, nimenomaan pankkisektorista puhuttaessa. Ja käännynkin teidän puolenne ja kysyn, olisiko teillä mahdollisesti tähän lisätietoa. Ja sitten vielä lyhyt kysymys terveydenalan kattava uudistus on Kiinassa käynnissä. Se on tietysti tärkeä asia, kun ajatellaan maan valtavaa kokoa. Ja sitten eh, farmaseutinen teollisuus, lääketeollisuus eh, ja eurooppalaisen, eurooppalaisten yritysten mahdollisuus voida olla mukana eh, tässä terveysalan uudistuksessa myöskin. Ja tässä kaikki ja kiitokset vielä hyvästä puheenvuorostanne. Kiitokset esittelijä, sitten varjoesittelijät. Roa Moska ensinnäkin, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos tästä alustuksesta, kattavasta alustuksesta suurlähettiläälle. Hyvin kuvailitte uudistuksia ja talouden tilaa maassanne. Minulla on myös kolme kysymystä, jotka haluaisin esittää. Ensimmäinen liittyy uutisiin, joista olemme saaneet kuulla, että Aasian pankki osallistuu infrastruktuurihankkeiden investointeihin ja tässä olisi mukana myöskin Euroopan unionin toimijoita. Tästä olisin mielellään halunnut kuulla hieman lisää, eli miten tämä aloite liittyy laajempaan talouden strategiaan ja geopoliittiseen strategiaan, joka eh, on esiin tuotu. Ja sitten toinen kysymys liittyy aiheeseen, joka laajasti tänään on ollut esillä valiokunnassamme aamupäivän kokouksessa, eli maantieteelliset merkinnät. Emme ole viime kesäisen neuvottelukierroksen jälkeen saaneet lisätietoa tästä asiasta ja siinä edistymisestä. Ja olisinkin kysynyt, mikä on tilanne, ollaanko ehkä jotenkin jumittuneet eh, tältä osin neuvotteluissa vai onko havaittavissa jonkinlaista edistystä neuvotteluissa liittyen vastavuoroisen maantieteellisten merkintöjen tunnustamiseen. Tämähän on asia, jossa vastavuoroisesta tunnustamisesta nimenomaan on kyse. Ja myöskin sitten kysymyksestä liittyen tekijänoikeuksiin ja niiden tunnustamiseen. Tämä asia on kovasti sydäntämme lähellä Euroopan unionissa ja olisin kysynyt, olisiko mahdollista tässäkin asiassa käydä jonkinlaisen vastavuoroisen tunnustamisen tietä. Ja sitten eh, vielä asia, joka liittyy siihen, mikä puheenvuorossani myöskin esiin nousi, eli protektionismiin liittyvät kysymykset olisiko mahdollista saada hieman lisäselvyyttä siitä, miten on tarkoitus toimia, sillä helmikuussahan VTOn puitteissa ilmoitettiin Kiinan tulimenettelyistä eh, liittyen tuontiin EU-sta ja muualtakin, ja tässä nimenomaan teräs tuli kuvan mukaan, ja e, olisin kysynyt, mikä on Kiinan kanta tähän asiaan tällä hetkellä. Eli miten on tarkoitus suhtautua e, näihin, e, näihin menettelyihin ja määräaikoihin, voidaanko niistä pitää kiinni. Kiitokset ja Helmut Scholz, olkaa hyvä. Kiitos Kiitos suurlähettiläs hyvästä kattavasta alustuksesta, jossa kuvailitte erityisesti taloussuhteita EUn ja Kiinan kansantasavallan välillä. Taloudellisen yhteistyön syventäminen varmasti on kummankin mm, tahon intressien mukaista. Jos Kiina kehittyy taloudellisesti, niin tällä on suorat vaikutukset myös EU-hun ja päinvastoin. Näin ollen strategisen ryhmän kokoontuminen EU-Kiina huippukokous, ne ovat tärkeitä. Pelkästään hän huippukokouksissa ei edistytä, kun asioita halutaan eteenpäin viedä, vaan tarvitaan ihan konkreettista panostusta tämän yhteistyön kehittämisen tiimoilta. Ja esittäisinkin tähän liittyen muutaman kysymyksen, hyvä suurlähettiläs kun tarkastellaan investointisopimusta ja markkinoille pääsyä sen yhteydessä. Ja toisaalta nämä infrastruktuurikysymykset ja kehityspankki tässä yhteydessä ja toisaalta eh, kahdenvälisten sopimusten mukaisten ongelmien voittaminen. Tässähän aina huomioidaan vaikutukset eh, todellisuuteen kummassakin maassa, esimerkiksi mitkä ovat työehtojen ja standardien eh, kannalta katsottuna tilanteet ja miten nämä kysymykset hoidetaan näissä kahdessa suuressa neuvottelukumppanissa, miten eh, jatkossa on ajateltu kehitellä ympäristöstandardeja ja niin edelleen, niin erinäiset yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyvät seikat tulevat tässä kuvaan mukaan ja puheenvuorossanne totesitte, että eh, ongelmistakin voidaan avoimesti puhua, niin kysyisin teiltä, eh, mitkä ovat odotuksenne investointisopimusneuvottelujen jatkokierrosta ajatellen? kun ajatellaan, että viime kaudella täällä lähdimme liikkeelle siitä, että investointien tulisi myöskin eh, pitää kiinni tietyistä velvoitteista, eh, jos ajatuksena olisi, että ne omalta osaltaan edesauttaisivat talouskasvua. Ja sitten monenväliset eh, kauppajärjestelyt, veton yhteydessä Doha-blokaadin voittaminen. Kysyisin, mikä on teidän näkemyksenne tähän asiaan eh, lähitulevaisuuden kannalta tarkastellen. Ja toisaalta, kun pidetään mielessä ministeritason tapaaminen eh, Keniassa vuoden loppupuolella, siellähän on tarkoitus käsitellä tärkeitä seikkoja. Eh, mitkä ovat seikkoja, jotka näette ongelmallisiksi ja mitkä sitten sellaisia asiayhteyksiä, joissa EU ja Kiina voisi toimia puhaltaen yhteen hiilen, jotta doha kerroksella edistyttäisiin? Herr Büchner. Herr You have mentioned... Kiitoksia kovasti suurlähettiläs. Mainitsitte talletussuojan, kuten tiedätte. ISDS on kritisoitu paljon EU-ssa ja myös sen ulkopuolella. Komissio pyrkii uudistamaan tätä välinettä. Mikä on teidän näkemyksenne? Mitä mieltä olette siitä, mitä pitäisi tehdä ja parantaa? Toinen kysymykseni. Kestävä kehitys on asiasta me emme ryhmässäni suostu neuvottelemaan, mutta se on myös tärkeä koko Euroopan parlamentille. Tämän parlamentin on vaikea antaa suostumusta tälle sopimukselle, jos sitä ei ole tässä mukana. Ylistottaen vihreät ovat sitä mieltä, että Komission lähestymistapa on aika heikko, koska mitään oikeaa täytäntöönpanomekanismia ei ole eri osapuolten sitoumuksiin. myös tällainen kansallisyhteiskunnan valvontamekanismi, joka me olemme meille, se olisi erittäin tärkeä asia siinä tapauksessa, että käytetään tätä keskeytysmekanismia vakavien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Uskotteko, että teidän hallituksenne olisi valmis ottamaan mukaan tämänkaltaisia sitoumuksia? Ähm. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja puhun tyypillisen lyhyesti. Haluaisin vain esittää muutaman huomion. Ensinnäkin suurlähettiläs, minun täytyy onnitella suurlähettiläs hänen hienosta kaunopuheisuudestaan. Hän puhuu paljon paremmin kuin minä. Hän oli oikeassa, kun korosti kaupan merkitystä. Kun näytetään pelkkää volyymiä kaupassa Kiinan EUn välillä, luku tuli esille yli miljardi euroa päivässä. Minulla on tämä luku 428 miljardia vuonna 2013 ja pelkkänä vientinä 280 miljardia. Tämä vain osoittaa, mikä on kaupan volyymi, joka toteutuu. No, jos korkeat poliitikot maassani niin olisivat tietoisia siitä, että kaikki tämä kauppa tapahtuu ilman, että Kiina on EU-jäsen ja ilman, että Kiinalla on vapaakauppasopimusta. Ja kun ajatellaan oma maani politiikan, jos eivät jatkuvasti pettäisi äänestäjiä ja sanoisi, väittäisi, että teidän pitää kuulua EU-hun, jotta voidaan käydä kauppaa. Eihän tämä nyt näin todellakaan ole. mitä tulee vapaakauppasopimuksiin vielä? Niin kuin suurlähettiläs sanoi, Uusi-Seelanti, sillä on vapaakauppasopimus Kiinan kanssa, samoin Australialla. Chilellä on vapaakauppasopimus jopa Islannilla on vapaakauppasopimus Kiinan kanssa, mutta paik- alue, jolla ei ole tätä sopimusta, on Euroopan unioni. Ja aikaisempi puhe teki aivan selväksi, miksi tällainen vapaakauppasopimus varsin on epätodennäköisesti toteutuu edes. Minulla on kysymys suurlähettilälle, jos sallitte. Nimittäin aikaisemmassa vaiheessa me puhuimme, täytän, miten täytäntöön pannaan teollisia tekijänoikeuksia kolmansissa maissa EUn ulkopuolella. Ja toimistossani oli edustaja Yhdysvaltain kuningaskunnan musiikkiteollisuudesta, joka oli todella, hän oli todella huolissaan siitä, miten maan te- teollisuuden teo- tekijänoikeuksia jatkuvasti rikotaan Kiinassa. Suunnattaisi, onko mitään mahdollisuutta sille, että Kiinan hallitus noudattaisi teollisia tekijänoikeuksia ja pyydän puhua neutraalisti ja keskityttäisiin vaikka vain musiikkiin. Puhutaan vain musiikista eikä jäädä junnaamaan vaikka lääkkeistä yhtään mitään. Tämä oli kysymykseni. Mr. Siko. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen näihin eh, seikkoihin, jotka sun lähettilä puheenvuorossaan tällä esiin toi. Ja voin yhtyä siihen näkemykseen, että e, Kiina ilman muuta on markkina-alue, jonka kasvuvauhti on huomattava, joka tarjoaa valtavan potentiaalin. Ja kun katsotaan niitä edistysaskelia, joita on tehty, ja ne ovat hyvä asia, mutta on myöskin e, huolella tarkasteltava sitä, miten toimia ja miten mahdollistaa edistys tulevaisuudessa. Ja esittäisin muutaman kysymyksen ja muutaman suosituksenkin suurlähettiläälle. Itse nimittäin katsoisin, että on syytä ymmärtää, mitä tapahtuu, jotta osataan reagoida hyvin esimerkiksi WTOssa, kun tarkastellaan esimerkiksi valtiotukikieltoa vientiin liittyen ja tekijäoikeuskysymyksiin liittyen on ymmärrettävä, mitä tapahtuu muilla kauppakumppaneilla, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla ja ettei synnytetä minkäänlaisia byrokraattisia esteitä esimerkiksi palveluiden vaihdolle. Ja mitä tulee mm, tavara- ja palvelukauppaan, ehkä olisi syytä vielä tehokkaammin ja avoimemmin toimia silloin, kun tarjouskilpailuista puhutaan, jotta annettaisiin mahdollisuus myös ulkomaisille yrityksille voida osallistua. Ja ympäristökysymyksissä Kiina on edistynyt ja pyrkii vähentämään kasvihuonepäästöjä, mutta kysyisin, mitä konkreettisesti on suunnitteilla liittyen näihin ilmastonsuojelukysymyksiin? Gracias, presidente. En primer lugar, muchas... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin suurlähettilästä, että on tullut valiokuntakokoukseemme. Minä haluaisin vain esittää muutaman kysymyksen. Ensimmäinen kysymys. Haluaisin tietää, mikä näkemys, mielipide teillä on siitä, kuinka voimme syventää todellakin taloudellisia ja kauppasuhteita EUn ja teidän maanne välillä lähtien liikkeelle yhtäläisistä kilpailuoloista. Kuitenkin tilanne on niin erilainen EUn ja Kiinan yritysten välillä, kun ajatellaan sääntöjä ja standardeja, eh, joita molemmin puolin pitää täyttää. Toinen kysymys. Haluaisin tietää, voisitteko konkretisoida hiukan enemmän, mitkä ovat neuvotteluiden tilat eh, koskien maantieteellisiä merkintöjä. Sitten mitä tulee julkisiin hankintoihin, mikä tahansa talous, joka haluaa edistyä, sen pitää suhtautua avoimesti hankintoihin. Ja tässä mielessä haluaisin tietää, kun ajatellaan tämmöisiä neuvotteluita, mihin asti olette valmiit menemään, mitä tulee hankintamarkkinoiden avaamiseen ja miten voidaan helpottaa viisumien saantia niin, että todellakin EUn yritykset voivat kilpailla ja osallistua hankkeisiin teidän maassanne. Ja vielä lopuksi, mitä tulee markkinatalousasemaan, haluaisin tietää, missä määrin Kiina on edistynyt hintauudistuspolitiikassaan, kun ajatellaan vapaata tarjontaa palveluiden ja tavaroiden kohdalla ja samoin tämä pitää koskea kysyntäpuolta. Kiitokset. Jos sallitte hyvä suurlähettiläs, esittäisin itsekin kolme kysymystä. Ensinnäkin eh, tämä markkinatilanne ja viisi kriteeriä, eh, joiden tulisi täyttyä. Voiko Kiina varmistaa sen, että näistä viidestä kriteeristä pidetään kiinni, sillä tämähän on perusedellytys sille, että tällaisen tuen voi saada. Ja sitten Balin sopimus ja kaupan helpottamiskeskustelut ovat hieman edistyneet vetopuitteissa. Kysyisin, millaiseksi te näkisitte Kiinan roolin syksyllä pidettävässä ministerikonferenssissa, jossa myöskin nämä kaupan helpotusasiat ovat esillä? ja tarkoituksena sitten saada aikaan mahdollisesti VTOn puitteissa muitakin sopimuksia. Ja kolmas kysymykseni on voitu havaita, että Kiinasta tulee enenevässä määrin suoria investointeja Eurooppaan päin ja näitä investointeja me todella täällä tarvitsemme mutta kysyisin teiltä, mikä on teidän näkemyksenne, millaisiksi te näette nämä investointimahdollisuudet oikeusturvan kannalta ja niin edelleen Euroopassa, jotta kiinalaiset investoinnit Eurooppaan mahdollistuvat. Ja nyt sitten puheenvuoron saa komission edustaja Herra Berns, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia suurlähettiläille erinomaisesta esityksestä. Voin myös vahvistaa sen, että Meillä on kovin intensiiviset suhteet Kiinan kanssa kaikilla tasoilla kahdenvälisesti, monenvälisesti. Ja Kiina on itse asiassa miltä meidän suurin kauppakumppanimme. Usein sanotaan, että miljardi päivässä menee kauppavaihtoon, mutta siis se on tavaravaihtoa. Ja keskityn siihen, koska siinä on paljon enemmän potentiaalia, jotta voidaan varmistaa myös markkinoille pääsyn esteitä – ja varmistaa tasaveroinen toimintaympäristö. Investoinnit hoidetaan kahdenvälisten investointineuvottelun välillä. Ja palvelupuolella onkin pyritään saada mukaan Kiina palvelut ja tuote sopimukseen. Hankintapuolellakin olemme tukemassa Kiinan liittymistä yleissopimukseen. Tarifipuolella myöskin meillä on neuvotteluita vihreistä tuotteista, jossa toivomme Kiinan olevan mukana. Ja lisäksi tekijänoikeussuojassa meillä on vuoropuhelu käynnissä kymmenettä vuotta. Ja neuvottelut myöskin ma- maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä, joissa vielä on joitakin avoimia kysymyksiä. Kannatamme tätä edistystä, joka on saatu aikaisesti presidentti Xi Jinpingin aikana. Valtavia haasteita on Kiinassa – sekä hallituksella että kansalaisilla. Realistisia täytyy olla siinä suhteessa, että uudistusprosessi menee paljon aikaa. Meillä on tavoitteita vuodelle 2020 ja katsomme eteenpäin, että markkinat saisivat määrävän aseman. Ja toivomme, että Kiina avautuu yhä enemmän niin, että näitä kauppasuhteita me voidaan avata enemmän ja meillä kaikilla on intressimme sen suhteen, että saamme avoimet suhteet Kiinan kanssa säilytettyä. Meidän tavoitteemme ovat aika selvät. Olemme hyväksyneet ne huippukokouksessa 2013 vuoden 2020 toimintaohjelma. Yhteistyön edistäminen päätavoitteena on neuvotteluiden loppuun saattaminen. Olemme käyneet teksti läpi Kiinan kanssa. Se oli kovin rakentava vuoropuhelu. Nyt odotamme kuudetta neuvottelukierrosta, jotta voimme päästä tämän tekstin pieniin yksityiskohtiin ja sitten toivottavasti myöhemmin tänä vuonna voidaan käydä näistä markkinoille pääsykriteereistä keskusteluja. Tänä vuonna ennen kesäkuun loppua meillä on täällä Brysselissä EU-Kiina huippukokous ja Pekingissä on tulossa ö, talousvuoropuhelu. Kesän jälkeen käydään lisä, tehdä lisätyötä Kiinan kanssa ja syvennetään näitä mä Kiitoksia puheenjohtaja. Madame. Kiitokset. Ja nyt sitten rouva suurlähettiläs, olkaa hyvä. Teillä on kymmenisen minuuttia aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Mission impossible, so I try to be brief. Um... Tämä on ihan toivoton tehtävä, joten monet esitetyistä kysymyksistä liittyvät kattavaan investointisopimukseen. Voin vain todeta, että kyseessä on työ, josta on hyötyä meidän yhteisille eduillemme. Kaikki voittavat loppujen lopuksi. Kyseessä ovat käynnissä olevat neuvottelut ja henkilökohtaisesti en ole mukana enkä tietoinen yksityiskohdista. Mutta olen kovin luottavainen sen suhteen, että tämä kattava investointisopimus viedään menestyksellisesti loppuun, koska se osoittaa meidän, että olemme tästä perustavaltuista kiinnostuneita ja siitä tulee hyvin kattava investointisopimus. Joten jotkut näistä esitystä kysymyksistä se kattaa. Tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin ennustettavissa olevaa markkinoille pääsyä sekä Kiinan että EU-markkinoille. Ja se mahdollistaa sen, että voidaan suojata investoijat Ja kuten EU-kollegamme juuri huomautti, nämä neuvottelut ovat etenemässä oikein hyvin molemmin puolin. Kaikki mukana olevat ihmiset ovat täysin sitoutuneita työskentelemään sen eteen, että tehdään läheistä yhteistyötä ja saadaan aikaiseksi menestyksellinen lopputulos. Sitten meillä on kysymys asialaisesta infrastruktuurista investointipankista. B. on luotu palvelemaan tarpeet, varsinkin meidän osassamme maailmaa, infrastruktuurin yhteenliittämiseksi, sillä Aasia ylipäätään on dynaaminen kasvava alue – niin siellä tarvitaan voimakkaita investointeja infrastruktuuriin. Rahapuutetta ei ole, mutta puuttuu järjestelmä, jonka avulla voidaan tarjota rahoitusta. Ja rahoitus olemasta olevasta rahoituslaitoksesta, kuten IMFstä, tuskin riittävää tämänkaltaisiin tarpeisiin joten tästä on todellakin hyötyä koko alueelle. AIB on avoin, läpinäkyvä, tehokas ja kaiken sisältävä monenvälinen kehityspankki. Se keskittyy pääasiassa infrastruktuuriinvestointeihin Aasiassa ja vie eteenpäin alueellista yhdistymistä ja taloudellista integroitumista. Sikäli kun tiedän, Tähän mennessä on noin 46-47 perustajajäsentä siinä mukana. Olettaisin, että he työskentelevät päätöksentekomekanismin, peruskirjan, osakejaon ja tämänkaltaisten asioiden parissa. Asia ohjaa se, että tehdään päätöksiä konsensuspohjalta ja näin muodostetaan pankki, joka noudattaa korkeita kansainvälisiä standardeja, jota luonnosta nämä ammattimaisuus, puhtaus ja vihreys. Kokemukset samankaltaista monenvälisistä pankeista, Aasian kehityspankista, Maailmanpankista ja Euroopan investointipankista osoittavat että AIIB lähitulevaisuudessa vahvistaa myös yhteistyötä näiden olemassa olevien monienvälisten organisaatioiden kanssa. Olen varma siitä, että niistä on hyötyä molemmin puolin. Ei vaikka ne sulle toisiaan. Se siis näistä AIBstä. Lisäksi esitettiin kysymys, joka koski Kiinan avautumista – Jos luette pääministerille Kytsiangin esittämää lausuntoa vuosi sitten, niin Kiina on nimenomaan pyrkimässä avoimuuteen yhä nopeammin ja pyrkii rakentamaan uuden avoimen talouden. Mainitsin juuri sen, että aiomme päivittää nykyaikaan ulkomaankauppaamme ja muokata sitä ja aiomme olla aktiivisemmassa, tehokkaammassa lähestymistavassa, jotta voimme hyödyntää ulkomaista pääomaa ja tehdä palvelu- ja tuotantosektorista yhä avoimempia. Ja yksi jäsen täällä mainitsi sairaanhoitojärjestelmän ja se mahdollisesti voitaisiin sisällyttää myös tähän palvelupuolelle. Ja ulkomaisinvestointihankkeet ovat yleisesti ottaen tarvittuja. Lyhyesti siis Kiina on saanut kovasti hyötyä avautumisestaan ja jatkamme samalla tiellä. Emme me koskaan sulje oveamme. Avaamme sen vain yhä enemmän auki. Lisäksi meillä on kysymys, joka koski teollisia tekijänoikeuksia. Ja on oltu kovasti huolissaan siitä, miten riittävä niiden suoja on Kiinassa. Vastaukseni on se, että kuten EU:ssa myös Kiina uskoo, että Innovointi ja luominen on oleellista taloudelliselle yhteiskunnalliselle kehitykselle ja on oleellista, että näistä toiminnoista palkitaan, jotta alueellinen ja taloudellinen kehitys voisi jatkua. Tietenkin, kuten monissa muissakin maissa, myös Kiinalla on tässä suhteessa ongelmat, kun pyritään suojaamaan teollisia tekijänoikeuksia – mutta täytyy kyllä olla tietoisia myös niistä valtavista ponnistuksista, joita Kiinan hallitus on tehnyt ja valtavista saavutuksista, joita olemme vuosien aikana saaneet aikaiseksi teollisten tekijäoikeuksien suojelemisessa. Teemme siis kaikkemme, jotta voimme varmistautua siitä, että teolliset oikeudet ovat hyvin suojattuja. Concern about uh, the, uh, um, uh, the IT banking something. Well, uh, I, I don't really get the... Uh... Ja lisäksi puhuttiin sitten kysymykset, joita ymmärtänyt aivan selvästi, mutta haluan ottaa esille seuraavaa. Ensinnäkin Kiina on ehdottoman sitoutunut avautumaan, sen juuri mainitsinkin, ja Kiinan internet on avoin, kuten sen internetmarkkinat. Tiedon, eh, tieto- ja viestintäteknologia on erittäin laaja käytössä Kiinassa. Tietysti olemme myös huolissamme tietoverkkoturvallisuudesta samanaikaisesti, koska se on yhä suurempi globaali haaste sekä Kiinalle että EUlle. Meillä on myös edessämme tämä internetturvallisuuskysymys, niin kuin muillakin mailla. Joten kuten totesin, Kiinalla on kaikkein suurin määrä internetin käyttäjiä, noin 400 miljoonaa. Samalla Kiina on kuitenkin tietoverkkorikollisten uhri ja meillä on viivettä internetteknologian kehityksessä. samanaikaisesti meidän täytyy kuitenkin kehittää tietoverkkoteknologiaa ja turvata internetin toimivuus. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, jotka mukaan lukien kansallisten strategioiden, lainsäädännön kehittely, IT-struktuurien ja infrastruktuurien kehitys, kuten myöskin voidaan, jotta voitaisiin paremmin hyödyntää ja turvata tietoa. Näin tarvitsee tehdä täällä Euroopassakin. Ja viimeinen kohtane on se, että Kiina suojaa kansalaistensa oikeuksia kuten myös ulkomaalaisia yrityksiä lainmukaisesti. Me toivotamme tervetulleeksi ulkomaiset yritykset ja tuen niitä, tuemme niitä mukaan lukien yritykset EU-ssa, kun ne pyrkivät laajentamaan toimintaansa Kiinassa. Meillä on myös kysymys, joka liittyy suojeluun. Olen varma, että jos luette huolella tekstimme, näette ne suuret saavutukset, joita olemme saaneet aikaiseksi. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä leikkasimme yli kolmella prosentilla ja kykenimme vähentämään sekä kemiallisen hapen kysyntää että ammoniakkia typpipäästöjä noin kahdella prosentilla. Jatkamme kaikella voimalla ilmansaastumisen torjuntaa ja vastaamme aktiivisesti ilmastonsuojeluhaasteisiin. Samalla pyrimme laajentamaan hiilidioksidipäästökauppaa oikeuksien käyttöä ja viemme voimakkaasti eteenpäin biomassaenergiaa, tuulivoimaa ja aktiivisesti kehitämme vesivoimaa Painotamme myös turvallisuutta, kun kehitämme ydinvoimaa ja hyödynnämme liuskekaasua ja pyrimme myös asettamaan maksimikaton kokonaisenergiakulutukselle ja vahvistamaan energiasäästöä avainasemissa olevilla aloilla tuotantoteollisuudessa, kuljetuksessa, liikenteessä ja rakentamisessa. Kysymys, joka liittyy viisumiin, pakotteiden helpottamiseen EUn ja Kiinan välillä. Tätä juuri työstämme myöskin vain muutama päivä sitten. Meillä oli viimeisin neuvottelukierros EU-vastapuolen kanssa Pekingissä. Tiedän, että sisäisesti EUn täytyy saada aikaiseksi paljon sisäistä koordinaatiota, koska sillä on 28 jäsenvaltiota. Ja Ja EUn ja Kiinan huippukokous toivottavasti saat tässä suhteessa viisumin käytäntöjen helpottamisessa todellista edistystä aikaiseksi, koska se ehdottomasti vastaa myöskin kauppasuhteiden laajentamisen vaatimuksia. Näissä muissa kysymyksissä pyytäisin kollegoitani, ai hetkinen, maantieteellisiin alkuperämerkintöihin liittyvissä kysymyksissä, että Kiina on aika tyytyväinen hetkiseen menettelyyn ja edistykseen, joka koskee kahdenvälisiä neuvotteluita yhteistyöksi maantieteellisissä alkuperäismerkinnöissä. Ja molemmat osapuolet ovat selventäneet näitä teknisiä kysymyksiä neuvotteluiden avulla ja sopineet suuremmasta osasta sisältöä tässä sopimuksessa. Ja olemme myöskin tunnustaneet avainkohdat yhteiselle työllemme. Kiina pyrkii olemaan joustava, että voidaan ratkaista myös avoin olemat kysymykset ja haluaa jatkaa vuoropuhelua EUn kanssa käytännönläheisellä ja rakentavalla tavalla, jotta se voi viedä eteenpäin näitä neuvotteluita, jotta voidaan saada aikaiseksi tämä molempia osapuolia tyydyttävä loppuratkaisu. And with regard to ISDIs, Uh, China believes that China... Siinä Kiina on sitä mieltä, että sillä on myönteisiä vaikutuksia sijoittajan suojaan ja sitä pidetään tärkeänä osana kansainvälistä investointijärjestelmää. Useiden kymmenien vuosien käytäntö on osoittanut, että tämänhetkisellä ISDS-järjestelmällä on omat puutteensa, joihin täytyy nopeasti paneutua. Ja siitä syystä Kiina toivoo, että Kiina ja EU voivat luoda hyvän kiistoratkaisumekanismin EUn ja Kiinan välisessä järjestelyssä, jotta se on näin järjestelmästi myös mukana ISDSn kehittämisessä. Uh-huh. Okay. And with, with regard to the uh, uh, market economy status, this markkinataloustatus, se ei siis ole mitenkään kahdenvälistä, vaan se on VTO-sääntöjen pohjalta tehtävää. vto mukaisesti Kiina saavuttaa markkinataloustatuksensa Vuonna 2016, ensi vuonna siis. Toivottavasti molemmat osapuolet siis noudattavat näitä sääntöjä ja käyttävät hyväkseen näitä mm, kaupan puolustamisvälineitä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Kiina on vastannut kaikkiin markkinataloustatukseen vaadittaviin vaatimuksiin. Jotkut kriteerit, joita on esitetty, oli myös EUn puolelta. No, joka tapauksessa toivomme, että Inta voi olla myönteisessä roolissa tässä suhteessa, kun pyritään tekemään oikea päätös siitä, että Kiinalle myönnetään markkinatalousasema. I'm so sorry. Okay. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Suurlähettiläs oli ilo saada teidät vieraksemme ja vielä lopuksi herra Winkler, pysyvä esittelijämme. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän kovasti teidän ylhäisyyttänne. Uskoakseni minun ei juuri tarvitse sanoa muuta kuin ilmaista vilpittömä toiveeni tai toiveemme tässä valiokunnassa tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta todellakin ymmärtäisimme hyvin kaikki neuvottelut, mitkä ovat meneillään. Tiedätte varsin hyvin, että Euroopan parlamentilla on nyt uusia toimivaltuuksia Lissabonin sopimuksen myötä, mutta me aina korostamme sitä, että meillä on myös oikeus valvoa tapahtumia, osallistua neuvotteluihin ja aina antaa kantamme mielipiteemme siitä, miten neuvottelut sujuvat. Tämä kuuluu parlamentin uusiin toimivaltuuksiin ja Intavaliokunta tulee käyttämään näitä toimivaltuuksia. Teidän ylhäisyytenne kiitoksia kovasti. Odotan mielenkiinnolla tulevaa yhteistyötämme. Indeed. Thanks a lot and I stay. Kiitoksia kovasti. And I think... Varmasti pysymme yhteydessä jatkossakin. Nähdään jälleen pian ja vielä kerran lämpimät kiitokset. Okay, now we are moving back to 16. Sitten kohtaan 16, joka on taaksepäin seurantaryhmien toiminta. Hyvät kollegat, uskoakseni toimintaryhmät tai seurantaryhmät ovat tärkeä väline, jotta voidaan äh, käsitellä erityisesti neuvotteluita ja erityisesti neuvotteluita Kiinan kanssa – aina silloin tällöin meidän pitää puhua hiukan siitä tavasta, millä työtä teemme. Ja se seikka, että olemme perustaneet näitä seurantaryhmiä, tarvitaan. Ja me tarkastamme tätä mallia ja pohdimme, voimmeko jotakin asioita tehdä ja käyttää hyväksemme näitä esimerkkejä. 26. helmikuuta käsittelemme Meksikoa ja herra Moisel esittelijä oli myös paikalla Meksiko EU-valtuuskunnassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhuin tässä koordinaattorimme kanssa. Ja hetkinen vain, yritän nyt tässä saada paperit järjestykseen mahdollisimman nopeasti. Meillä on ollut hyvä valvontaryhmä Meksikon suhteen ensimmäinen kerta uudessa toimikaudessa 26. helmikuuta 2015. Muutama päivä. Hetkinen, annan täällä nyt ihmiselle mahdollisuuden poistua. Puheenjohtaja, kaikki hiljaa nyt. Niin, pu- lupaan puhua lyhyesti ja suhteellisen kiinnostavasti. Eli valvontaryhmä ohjelmoi tämän aivan tieten tahtoin yhteisen parlamentaarisen komiteakokouksen jälkeen, joka pidettiin Meksikossa, jossa minulla oli kunnia edustaa intavaliokuntaa. Ja parlamentti päätti, että kannatti lähettää tuollainen pysyvä edustaja sinne kokoukseen. Se oli aivan uskomattoman hieno katsaus poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen Meksikossa tänä kriittisenä aikana neuvotteluissamme, kun pyritään nykyaikaistamaan vapakauppasopimusta, joka on osa globaalia sopimusta, joka meillä on Meksikon kanssa voimassa vuodesta 2000. Minulla on ollut myös kahdenvälinen sopimus Meksikossa Francisco Rosenzweigin kanssa, joka käsittelee ulkomaankauppaa ja on pääneuvottelija Meksikon puolelta. Meksikon vein viestin sekä parlamentaarikoille että hallinnolle komissaari Malmströmiltä, joka välitti selkeän poliittisen tahdon nopeuttaa neuvottelun vauhtia niin, että päästäisiin uudelleen uudelleenkäynnistämisvaiheeseen. vapakauppasopimuksen nykyaikaistamisesta. Ensimmäinen osa valvontaryhmästä käsitteli tätä yleisen kokouksen katsausta ja sen jälkeen meillä oli hyvin erittäin hyvä näkemystä vaihto Euroopan komission ja Meksikon suurlähettilä Juan José Camachon kanssa ja kerron siitä pääkohdat aivan kohta. Kaikkein mielenkiintoisimmat kohdat, jotka suurlähettiläs otti esille, ovat seuraavat. Naftan avulla kaupasta on tullut osa Meksikon DNAta. Se oli aika mielenkiintoinen tapa sanoa sitä. Se kertoo siitä, millä tavalla Meksiko suhtautuu maailmaan ja muun muassa suhteisiin EUn kanssa. Penanieton hallinnon alaisuudessa Meksikossa on tehty valtavia uudistuksia useilla eri toimialoilla, jotka perinteisesti ovat aina olleet suojattuja, mukaan lukien energia, televiestintä. Se on luonut valtavat markkinamahdollisuudet yhdysvaltalaisille ja myös eurooppalaisille yrityksille. EU oli ennen vanhaan Meksikon suurin kauppakumppani. Nyt Kiina on ajanut sen ohi. Joten hitaasti ollaan tässä menettämässä markkinaosuutta. Ja ehkäpä myöskin nämä tämä meidän asemamme hitaasti myös huononnee. Meksikon suunniteltu valtava investointiohjelma on 500 miljardia dollaria, sikäli kun muistan oikein, mikä tietysti tekee julkisten hankintojen markkinoiden avaamisesta eurooppalaisille erittäin mielenkiintoisen tavoitteen. Meksiko on aika tyytymätön, kun se puhuu tästä hitaasta edistymisestä, kun pyritään tarkastamaan niitä useita muutoksia, jotka ovat muutosten pohjana vapakauppasopimusta silmällä pitäen toisaalta. Kuten sanoin tässä alkuun, hyvin rehellisesti vaihdettiin mielipiteitä. Komissio myöskin sitten monia tärkeitä kohtia. Se, että sopimusta uuden aikaistaan, se on olemassa oleva sopimus, joka on toiminut aika hyvin, joka on saanut nähdä, että EUn ja Meksikon väliset toimet ovat vain lisääntyneet valtavasti vuodesta 2001 eteenpäin. Jotta tämä kaikki toimisi hyvin, niin meidän täytyisi toimia kunnianhimoisesti, kuten komissio totesi. Niin nykyaikaistamisen hedelmiä ei saada käyttöön, jollei se kata useita eri alueita kattavalla tavalla. Mutta tietysti tuo kattavuus, Meksiko sanoi, sen täytyy olla mahdollisimman kat- kattava, kun huomioon omat edut kummallakin puolella ehtona se, että yksi, saattaa, yksi puoli saattaa haluta yhtä ja toinen toista tässä sopimuksessa. Siitä syystä olisi hyvä, jos meillä kaikilla olisi tasaveroinen toiminta-alusta, jolta ponnistaa. Lisäksi keskustelimme myös tarpeesta ottaa esille erilaisia toimia, jotka eivät sinänsä liity tähän sopimukseen, mutta jotka ovat kuitenkin kaikkien etujen mukaisia, joista kaikkein selkein on ollut Kroatian liittyminen tähän globaaliin sopimukseen. Siitä ollaan käytössä neuvotteluita jostain tarifimenetyksestä, jotka ovat merkittäviä, ja Meksiko on katsellut tässä uutta kantaa, mikä ilmeisesti, jota ollaan ratkaisemassa. No, yhteenvetona meillä olisi selkeä yhteinen sitoumus poliittisella ja teknisellä tasolla, jotta voitaisiin vauhdittaa tilannetta ja päästä jonkunnäköisen sopimuksen kesän mennessä. Ja tämän valvontaryhmän jälkeen kokous, joka pidettiin 26. helmikuuta, on käyty selkeä suorta näkemysten vaihtoa Meksikon kanssa tästä yhteisestä kertomuksesta. Ja meillä on myös jo tällä viikolla tekninen ja poliittinen kokous, jotta voitaisiin viedä eteenpäin tätä yhteistä kertomusta komissaari Malmström vakuutti minulle myös muu uudelleen sen, että poliittinen tahto on selkeästi olemassa, jotta voitaisiin viedä eteenpäin ja päätöksen tämän prosessin. Olen siis vakuuttunut siitä, että prosessi on edistymässä hyvin ja tietysti sitten tulevaisuus näyttää, miten asia toteutuu, mutta uskon, että siinä vaiheessa, kun presidentti Pena Nieto tulee Brysselin, taitaa olla heinäkuussa, niin tämä on jo todennettavissa. Eli nämä kaikki prosessit on viety päätöksen yleisesti ottaen olen luottavainen sen suhteen, että komissio tekee kaikkensa, että tämä tapahtuu kesän mennessä. Ja on ajateltu jo, että tämä mandaatti katsotaan tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Uskon siitä syystä, että prosessi menee oikeaan suuntaan ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos sellaisia syntyy sekä tästä yhteisestä kokouksesta että valvontapuolesta. Kiitoksia. And, uh, indeed, uh, as Alberto just said. Kiitos. Tämä todellakin on iso asiakokonaisuus ja on tarpeen uh, uudistaa nykysopimusta. Tämän lisäksi on varsin tärkeää, että esittelemme ovat mukana valtuuskunnissa. Meillä on täällä asiantuntemusta ja tärkeää olisi, että Tämä tehdään ihan selväksi. Eli että tämä asia tunnustetaan valtuuskunnissa ja näin on mahdollista meidän olla mukana näissä valtuuskunnissa. Ja sitten Kanada 3. maaliskuuta ryhmä kokoontui, Philip Dury pääneuvottelijana sitä osalta ja keskusteltiin lähinnä IPER-kysymyksiä, hankintakysymyksiä. Ja esittelijämme varmasti voi kertoa vähän lähemmin vielä tästä asiasta, mutta valitettavasti hän ei tänään päässyt paikalle. Ja me kokous pidettiin myöskin kolmas päivä maaliskuuta. Herra Fjellner varmasti sitten tästä kertoo vähän lähemmin. Yhdysvallat 24. maaliskuuta kokoontuminen Monika Henski mukana kestävä kehitys oli esillä ja keskustelimme myöskin mahdollisesta eh, luvusta tähän liittyen TTIP-sopimuksessa. Tästä komissio valmistelee ehdotusta, joka tulee kohta piakkoin saamaan. Japani 24. maaliskuuta kokous ja Pereira varmasti tietää tästä vähän lähempiäkin yksityiskohtia. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa seurantaryhmä kokous pidettiin 24.3. Kuten te muistatte, yhdeksäs neuvottelukierros pidettiin helmikuussa, mutta meillä on nyt jo tilaisuus täällä Intavaliokunnassa kuunnella sekä Japanin suurlähettilästä että EUn pääneuvottelijaa Näissä neuvotteluissa seuraava neuvottelukierros pidetään 23.28. huhtikuuta. Tässä seurantaryhmässä meillä oli tilaisuus kuunnella tärkeitä Japanin sidosryhmiä. Olemme tehneet näin jo eurooppalaisten sidosryhmiemme kanssa. Nyt meillä on tilaisuus sitten kuulla Japanin autoteollisuuden järjestöä, Japanin äh, rautatieyhtiötä ja Japanin Business Council of Europea. He kaikki suhtautuivat varsin myönteisesti neuvotteluihin ja sopimukseen Japanin lainajärjestö jopa sanoi, että se vahvasti tukee EU-Japani vapaakauppasopimusta. Me kuuntelimme rautatiesektorin edustajia, jotka totesivat, että Japan, japanilaiset yritykset jo nyt tekevät hankintoja kaikkialta maailmasta ja toimivat avoimuussääntöjen mukaisesti he myönsivät, että lähestymistapaeroja on, mitä tulee toimijoiden vastuulliseen Japanissa ja EU:ssa, mutta he panivat merkille, että pyrkivät poistamaan tällaisia eroja. Lisäksi japanilaiset autovalmistaja, auto, autovalmistajan järjestö totesi, että Hekin vahvasti puolsivat sitä, että varhaisessa vaiheessa saataisiin aikaan sopimus. He ovat sitä mieltä, että näin voidaan parantaa liikeympäristöä ja he viittasivat mielenkiintoiseen kehitykseen, mitä tulee niin sanottuihin avainautoihin. Tämä on tärkeä kysymys näissä neuvotteluissa, mitä tulee autoteollisuutta yleisesti ottaen japanilaisten sidosryhmien suhtautuminen oli varsin myönteistä näiden neuvottelujen kohdalla. Eroja kuitenkin oli lähestymistavoissa kahden ryhmän välillä, mutta edistystä on kuitenkin saatu aikaan. Neuvottelussa on ollut aika hidasta silti viime kuukausina, kun katsotaan sitten mitä tulevina kuukausina tapahtuu seuraavalla kierroksella. Ja sitten ensi kuussa pidetään vielä tämä korkean tason huippukokous. Kiitos. Um, Ukraine. Kiitokset. Ukraina. 24. maaliskuuta ryhmä kokoontui. Ähm, kehitys- ja kauppaministeri oli paikalla ja ministeri kertoi uudistuksista ja ponnistuksista, joihin hallitus on ryhtynyt ja kertoi myöskin jäsenille täytäntöönpanotoimista, mitä tulee EUn ja Ukrainan välisiin toimiin e, näissä kauppa Ja myöskin e, makrorahoitustuen maksuun liittyvissä kysymyksissä. Herra Landsbergis on esittelijämme ja hän varmasti voi kertoa tästä vielä lähempiä yksityiskohtia. Ja sitten 25.3. kokoontui Kiinan seurantaryhmä ja esittelijä e, on tässä vieressäni. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kollegamme Mois asetti e, standardit olla lyhyt ja mielenkiintoinen. No en tiedä, olenko mielenkiintoinen, mutta lyhyt sanainen ainakin. Todellakin Äskenhän juuri kävimme vuoropuhelua Kiinan kanssa ja monet elementeistä, jotka äsken nousivat esiin, olivat esillä myöskin seurantaryhmän kokouksessa. Se oli kolmas seurantaryhmän kokous tällä mandaattikaudella. Ja Kiinan pysyvän eduskunnan edustaja eh, oli paikalla ja myöskin komission asiantuntemusta oli paikalla. Eh, eh, herra Slekevits, joka on pääneuvottelija investointineuvottelussa, oli paikalla. Ja erilaisia kehityskulkuja tarkastelimme ensinnäkin kauppa, investointipoliittista linjausta EUn ja Kiinan välillä tarkasteltiin ja myöskin markkinataloustilannetta sivuten tämä asia oli esillä, eikä lausunto ollut ihan yhtä selkeä kuin minkä vaikutelman äsken suurlähettilään puheenvuorosta saimme, koska tämä asiayhteys on oikeudelliselta kantilta hieman monimutkaisempi. Meille muun muassa kerrottiin, että komission palvelut ja myöskin Euroopan parlamentin yksiköt tarkastelevat tätä kysymystä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Ehkä sitten saamme selkeämmän kuvan siitä, mikä on varsinaisesti oikeudellinen status, koska tämä on hieman monimutkaisempi asia kuitenkin kuin minkä vaikutelman ehkä äskeisestä puheenvuorosta saimme ja sitten kattava investointisopimus Kiinan ja EUn välillä. Eh, viisi neuvottelukierrosta käyty ja kuudes on käynnistymässä. Ja sitten yksi seikka, jonka ehkä tässä mainitsen, isds kysymys eh, sen hän oikein kauniisti eh, äsken esitteli meille Kiinan suurlähettiläs mutta Kiina hyvin ymmärtää sen, että investointisuojelumekanismit tulee saada osaksi mukaan kahdenvälistä sopimusta EUn ja Kiinan välillä. Ja sitten konkreettinen sisältö ja konkreettiset elementit tämän mekanismin tiimoilta ovat eh, kehitteillä niin sanotusti parhaillaan. Hyvä puheenjohtaja, tässä pääpiirteissään kaikki mitä olin ajatellut sanoa todellakin lyhykäisesti ja myöskin mielenkiintoisella tavalla, niin kuin vähän lupasittekin. Ja näin on saatu kohta 16 käsiteltyä. Ja hyppäämme kohtaan 18 seuraavaksi. Vuosikertomukset 2012-2013 toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista. Ja esittelijänä eh, Borrelli, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, on melko selvää, että toissijaisuusperiaate on yksi peruspilareista Euroopan unionin rakenteissa ajatus Euroopasta, niin kuin sen sopimuksiin kirjattu, lähtee liikkeelle siitä, että kasvu on yhteistä, rinnakkaista ja yhteisesti ponnistellaan myöskin solidaarisuuden ja suhteellisuusperiaatteen eteen. Selvää on myöskin, että toissijaisuusperiaate saa uusia haasteita ja ulottuvuuksia kun ymmärretään, eh, että yhteisölle sälytetään yhä enemmän toimivaltuuksia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet näin heikkenevät. Ja tämä on selvä myöskin, kun tarkastellaan Euroopan kapasiteettia soveltaa toissijaisuusperiaatetta yhdessä eh, muiden taso, tahojen kanssa alhaalta ylöspäin. Ja on tärkeää muistaa, että toissijaisuusperiaate liittyy kaikkiin politiikkoihin EU-ssa, myöskin kauppapolitiikkaan. Mutta eh, tässä todellakin on kyse tärkeästä tekijästä, joka suoraan vaikuttaa kansalaisten elämään jos ei hyvin vaikutuksia päätöksenteon osalta analysoida, on riskinä se, että kansalaiset vain entisestään loittonevat EU-sta ja siellä tehtävistä päätöksistä. Kansalaisyhteiskunta toivoo enempää, enemmän vuoropuhelua toimielinten kanssa. Itse sanoisin, että tämä on se toissijaisuuteen liittyvä haaste, johon nyt on puututtava. Eli tässä hengessä nyt ehkä kerron hieman muutamalla sanalla näistä kysymyksistä. Ensinnäkin tämä toissijaisuusverkosto vuoden 2013 osalta kommentoin sitä muutamalla kohdalla. Toissijaisuuden merkitys kansainvälisessä kauppasopimuksessa, jota EU solmii, e, ja monet sopimukset, joita siis EU kolmansien maiden kanssa solmii. On tärkeää, että toissijaisuutta ei tällöin unohdeta, ei myöskään kun tehdään kansainvälisiä sopimuksia, joilla on kansallisia vaikutuksia ja joihin myöskin kansallisesti on sitouduttava. Lissabonin sopimuksen myötä EUlle on annettu kauppapolitiikassa tiettyjä eh, yksin oikeuksia ja näin tilanne on jäänyt hieman epäselväksi. Ja on tärkeää, että tietyt säännökset ovat sellaisia, että ne eivät liity pelkästään suoriin ulkoisiin investointeihin. Kanadan sopimus ja Singaporen sopimus ovat tästä hyviä esimerkkejä. Eli on olemassa riskialtis, konfliktialtis, harmaa alue myöskin, ja on erittäin tärkeää, että juuri siihen puuttaan sitä selvitetään. Ja tässä energia on syytä yhtenä alana mainita. Ja sitten turvalausekkeet, mahdolliset sovellukset, eh, mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen, ovat esinostava asia, kuten Etelä-Korean kanssa solmittu sopimus osoittaa. Ja sitten mikrotason rahoitus, ja ulkosuhteet ylipäätään e, ja tietysti kauppakysymykset myöskin. Ja tärkeää on pyrkiä näissä tukikysymyksissä konkreettisen tukeen ja toissijaisuusperiaatteen pohjalta on tehtävä huolelliset arvioinnit sen suhteen, ovatko ehdotukset hyödyllisiä myös tuettavien kumppaneiden kannalta katsottuna. Ja kun ex antepohjainen arviointi huolella on toteutettu, Eh, voidaan sitten eh, päätyä ratkaisun varojen käytöstä. muo for more periaate jota eh, arabikevään aikana Välimeren alueella sovellettiin, ei osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi. On myöskin katsottava, mitkä ovat ne keinot, joiden pohjalta ex ante vaikutusarviointimenettely toteutetaan varsin usein on epäonnistuttu vaikutusarvioinnissa sikäli, että ne ovat olleet liian optimistisia. Ja ehkä TTIP-neuvottelusta vielä muutama sana, jos sallitte. Kyseinen sopimus on varsin hankala, jos se peräti mahdoton. On vaikea tässä vaiheessa tehdä konkreettisia vaikutusarvioita EUn osalta. TTIP-tyyppinen sopimus ilman muuta on poliittisesti merkittävä ja sillä on huomattavaa merkitystä EUn ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin, mutta olemmeko ihan varmoja siitä, että yrityksiämme ja kansalaisiamme tämä sopimus hyödyttää? olemme tarkastelleet hyötyjä, mutta ovatko hyödyt kaikkiin ihmisiin liittyviä vai vain suuryrityksiin liittyviä? Tästä emme voi olla varmoja. Eh, liikkeellehän on lähdetty sellaisten arviointien pohjalta, joiden paikkansa pitävyyttä ei voida varmuudella vahvistaa. Toissijaisuusperiaatteeseen tulisi pyrkiä kaikissa komission käymissä neuvotteluissa. Ja äskeiseen liittyvät myös ss kysymykset varsin läheisesti. Esimerkiksi se, miten toimivalta jako tehdään unionin päätösvallasta puhuttaessa ja toisaalta sitten jäsenmaiden itsemääräämisoikeudesta puhuttaessa. TTIP-neuvottelujen yhteydessä kävi ilmi, että tähän asiaan on puututtava huolella. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin, että on muistettava seuraavakin seikka. Olen varsin vakuuttunut siitä, että kaikki täällä parlamentissa eh, mandaattinsa pohjalta, suoran mandaattinsa pohjalta pyrkivät ilman muuta parhaalla mahdollisella tavalla edes auttamaan ja eteenpäin viemään yhteisiä etuja. Mutta subsidiariteettiperiaatteesta, kun puhutaan varsin usein, harvoin puhutaan kansallisesta ja toisaalta paikallisen tason merkityksestä, olisi erittäin tärkeää saada kansalaiset mukaan päätöksentekoon, myöskin silloin kun kauppakysymyksistä puhutaan. Ja tämä on todellinen haaste. Kansalaiset haluavat olla mukana päätöksentekomenettelyssä, he haluavat saada lisää tietoa asioista ja tietää, mitkä heidän omat oikeutensa ovat on olemassa monenlaisia välineitä tiedottaa kansalaisia, saada kansalaiset päätöksentekoon mukaan, ja näitä välineitä tulisi myös hyödyntää. Pelkkä julkinen konsultaatiomenettely ei riitä, jota komissio useimmiten käyttää, koska se ei kuitenkaan kaiken kattavaa tasapainoista mukanaoloa varmista on erittäin tärkeää toimia mahdollisimman lähellä kansalaisia ja tällä tavalla on mahdollista saada aikaan konkreettisia hyviä tuloksia. Ja tähän päätän lyhyen puheenvuoron ja toivottavasti saan teiltä kommentteja ja huomioita. Kiitos. Nyt varjoesittelijät per puhuja kaksi minuuttia. Valesa, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos. Fernando eh, Ruas, eh, Ruo... puheenjohtaja Fernando Ruas ei ole paikalla, mutta minulla on hänen puheenvuoronsa tässä edessäni. Niin tämä mietintö perustuu kolmeen päätavoitteeseen. Ensinnäkin analysoida, miten toimielimet EU-elimet ottavat huomioon nämä periaatteet. Toiseksi Täällä on vertaileva analyysi, mitä, missä määrin tämä on toteutettavissa verrattuna aikaisempiin vuosikertomuksiin ja arvi, ar, arvioidaan kanssa parlamentamme näkemyksiä vuonna 2013. Tältä kannalta katsottuna mietinnön pitäisi täydentää 2013 komission vuosikertomusta, mitä tulee sen suhteisiin kansallisten parlamenttien kanssa. Kun ajatellaan toisellisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta, josta puhutaan viisi artiklassa, e EUn toisessa pöytäkirjassa. Meidän täytyy sanoa, mitä tulee kansalliseen kauppaan, että näiden periaatteiden vaikutus on jonkin verran rajoittunutta johtuen liiallisista EUn kauppapolitiikan toimivaltuuksista. Tässä yhteydessä sektorit, joita tämä koskee erityisesti, kun ajatellaan rahoitusavun kysyntää, Eh, voidaan parantaa ex ante vaikutusarviointeja erityisesti silloin, kun kyse on suhteellisuusperiaatteesta ja milloin, milloin taloudellista apua pitää antaa kiireellisesti ja tehokkaasti. Toiseksi mitä tulee investoijien suojaamiseen ja suorin ulkomaalaisiin investointeihin. Silloin on tärkeää ottaa selkeä määritelmä toimivaltuuksista, jotta voidaan selkeästi ymmärtää, mitkä ovat yksivaltaisia unionin toimivaltuuksia ja mitkä taas kuuluvat toissijaisuus- ja suhteusperiaatteen alaisuuteen. On todella tärkeää kauppasopimusten ja kumppanuuksien yhteydessä aivan erityisesti kolmansien maiden kanssa, että on todellinen määritelmä vastuusta silloin, kun on kyse kauppasopimuksista, jotka ovat sekaluonteisia. Herra Fernando Ruos haluaa mielellään keskustella yksityiskohtaisemmin näistä kysymyksistä jatkossa. Thank you very much, Mr. President. I, I... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pahoittelen kovasti. En valmistellut puhetta, joten tässä täytyy nyt vähän ryhtyä improvisoimaan, mutta halusin kuitenkin sanoa, että mielestäni se, mitä esittelijä sanoi, on oleellista. Ja se, mitä Valessa sanoi, kauppapolitiikassa pitää katsoa sitä, mikä määrä toisseisuutta on mahdollista ja mikä määrä on tarpeellista. Yhtäältä nähdään, miten Euroopan ulkopolitiikka toimii, sehän ei itse asiassa toimikaan koska siinä on paljon toissijaisuutta ja jäsenvaltiot tekevät mielellä mitä haluavat. Tässä täytyy siis keskustella ja on hankala saavuttaa oikea tasapaino sen välillä, että on liikaa keskusjohteisuutta ja sitten taas liikaa toissijaisuutta. Tästä kannattaisi myöskin keskustella ehkä esittelijän mietinnössä. Toiseksi ISTS-kysymyksissä sijoittajasuojassa täytyy tehdä selväksi, mitkä toimivaltuudet ovat. Ja jos TTIPistä keskustellaan ja ISDSstä TTIPin puitteissa, niin siinä tilanteessa asiasta voitaisiin tehdä selvyyttä. Keskustelut meillä käyvät sen ympärillä, ovatko kansallisparlamentit vihdoin valmiita ratifioimaan vai eivät. Tämä asia ei ole meille selvää ja Ehkä tässä voisi olla jonkunnäköinen mahdollisuus selventää asiaa. Lopuksi haluan vielä ottaa esille sen, miksi me emme pohdi jotain tietyn tyyppistä toissijaisuuskysymystä. Esittelijä myös otti esille sen, että äänestäjät olisivat mukana paljon enemmän kauppapolitiikassa. Miksi ei pohdita esimerkiksi eurooppalaajuisia kansanäänestyksiä tietyissä asioissa. Sekin olisi mahdollisuus tuoda äänestäjät mukaan. Ei sitä juridisesti tietysti ole vielä pohjustettu mitenkään, tiedän sen, mutta miksi siitä keskustella? Ainakin ajatus siitä, millä tavalla tätä voitaisiin käyttää. Senkin haluaisin tuoda tämän keskustelun mukaan. Ai, tässä tätä kaksi minuuttia mennä jo yli aikaa. Jään odottelemaan siis tätä mietintöä. Odotan sitä kovasti. Thank you very much, uh, Chairman. Karim, kiitos puheenjohtaja. Ajatus kansanäänestyksessä EU-ssa. No, millä muulla tavalla ehkä ei voida töitä näin hyvin lamauttaa kuin näin toimimalla. Mutta ehkä tästäkin keskustella voidaan. Mutta kollegat, Jurivaliokunnassa useamman vuoden ajan olen tarkastellut tätä kysymystä ja subsidiariteetti e, ei sovellu kauppapolitiikkaan samalla tavoin kuin se soveltuu muille aloille, jotka eivät kuulu e, pelkästään unionin toimivaltuuksiin. Tietysti on tärkeää, että toissijaisuusperiaatteet että kunnioitetaan ja se ymmärretään kaikissa toimielimissä, jotta kaikki toimet pyrkivät siihen, että ne toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti. Kauppapolitiikka viime vuosina ei välttämättä ole ollut eh, ihan relevantti, kun mietitään parhaita eh, lainlaadintaperiaatteita. Eh, ja, mutta kun puhutaan tietynlaista sääntelyyhteistyöstä, niin tällöin kyllä on huomioitava paremmin myöskin nämä perusperiaatteet tämän tyyppiset aloitteet, jotka liittyvät kauppapolitiikkaan ja muihinkin poliittisiin aloihin, esimerkiksi yhteisöyritysraportointi, tulisi saattaa osaksi tarkastelua. Eli haluamme, että tämä on asia, jossa subsidiariteetti huomioidaan. Ja toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaate tulee nähdä peruselementteinä, lähtökohtina eh, poliittisissa linjauksissa. Ja tavoitteet eh, eri toimijoiden osalta ehkä ovat yhtenäiset, mutta eh, on ymmärrettävä, minkä tyyppisiin toimiin EU menee ja miten on mahdollista tavoitteet saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Aina EU-tasoinen toiminta ei ole paras toimintatapa esimerkiksi verrattuna kansallisen tai paikallisen paikallistason menettelyihin. Joskus ne ovat järkevämpi tapa toimia. Herra Borellin esityksessä eh, jotkut näistä elementistä onkin esiin nostettu ja on syytä kiittää häntä hyvin tehdystä työstä, mutta kun tarkastellaan kappaletta kolme, niin pelkään, että invest- Suola ja kysymykset saattavat tässä nyt hieman sokasta meitä. Ehkä tässä yhteydessä ei kannata ryhtyä käymään keskustelua asiasta, joka ei ole tässä yhteydessä ehkä kaikkein relevantein, mutta haluaisin kuitenkin antaa esimerkin. Olen eh, tarkastellut tilanteita eri jäsenmaiden osalta. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa oli yli 90 eh, lauseketta eh, sopimuksia, joita on solmittu 70-luvun jälkeen. Ja näitä on yhteensä noin 20 vuotta ollut olemassa. Ja tämä kokemus, joka meillä on, on sellainen, että emme ole koskaan hävinneet mitään tapausta. Varsin usein on ollut mahdollisuus pitkälti kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaan kuitenkin toimia. Mutta niin kuin esittelijä toteaa, EU-toimet on toteutettava mahdollisimman lähellä kansalaisia ja kaksi kollegaahan jo tätä kommentoivat, eli en jatka tästä tämän enempää. EU-toimia tarvitaan silloin, kun on ihan selvää, että asetettu tavoite voidaan ainoastaan saavuttaa EU-tasoisten toimien myötä. Ja tällöinkin on erittäin tärkeää, että kuullaan kansalaisia, yritysmaailmaa, varsinkin pk-yrityksiä ja kansalaisyhteiskunta edustavia tahoja. Ja olisi syytä tässäkin asiassa mietinnössä tämä asia huomioida. Ja vielä yksi seikka, jos sallitte pikemminkin. Tässä on kyse kysymyksestä komissiolle. Olisi mielenkiintoista kuulla, eh, miten eh, komissio suhtautuu, ei pelkästään kauppaneuvottelussa, vaan muutenkin eh, näihin kysymyksiin, varsinkin kun pidetään mielessä käytävät vapaakauppaneuvottelut, joita käydään. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa, ja kiitos, että sain puhua vähän pidempään kuin tämä kaksi minuuttia. Mielenkiintoinen kysymys miten kauppapolitiikassa subsidiariteetti periaate voidaan huomenna. Tutustuin juuri joku aika sitten tutkimukseen, jossa tarkasteltiin toissijaisuusperiaatetta. Ja vaikutti siltä, että melkein kaikki toivoivat, että kansallinen päätöksenteko olisi mahdollinen, mutta äh, kauppa oli ainoa poikkeus. Eli on nimenomaan tärkeää käydä keskustelua siitä, miten kauppapolitiikassa myöskin voidaan toissijaisuusperiaate mukaan ottaa. Mutta ehkä komissiolla on tähän vielä jotain valaisevaa. Uh, Mr. Chairman, thank you very much. George Vitorino from the... Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yksiköstä, joka vastaa toimintavälisistä suhteista. Olen ottanut huomioon nämä kommentit. Kuten te oikein sanoitte, niin kauppapolitiikka on erityinen ala, se kuuluu EUn yksinomaisen toimivaltaan. Se kuitenkaan merkitsee sitä, etteikö komissio, joka on EUn täytäntöönpaneva voima, seuraisi kauppapolitiikan täytäntöönpanoa. Kuten jäsenet tietävät, mehän teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja tietysti parlamentin kanssa jäsenvaaleilla valittujen jäsenten kanssa. Tässä on tietysti otettu huomioon myös tämä demokraattinen valvonta. Olemme huomioineet, kuten sanoin, nämä kommentit ja tietysti mielellämme jatkamme yhteistyötä valiokunnan kanssa myös tulevaisuudessa, kun se tuottaa tätä mietintöä. Vorelli, Borelli. Haluan kiittää kollegoita käydystä keskustelusta. Ja Varsin miellyttävää oli kuulla näitä myönteisiä huomioita. Kyseessä todellakin on haaste, mutta tärkeää on oikeita uusiakin välineitä käyttää eh, tarvittaessa. Ja ajatukseni on eh, pyrkiä huomioimaan kaikki täällä esiin nousseet ne hyvät ajatukset ja tästä on hyvä jatkaa. Kiitos sitten seuraavalla kerralla varmasti mietintö on esillä ja sitten voimme siitä keskustella. Hyvä, tämä kohta on näin käsitelty ja sitten siirrymme kohtaan 19. Keskustelu mahdollisesta investointisopimuksesta EUn ja Myanmarin välillä. Muistan ette, että aiheeseen liittyen marraskuussa pidettiin kuulemistilaisuus ja neuvottelut ovat käynnistyneet. Mitään vastaavaa jäsenmaapohjaista sopimusta tähän liittyen ei ole tällä erää, mutta nyt kuitenkin neuvotteluvaiheessa ollaan. Ja on hyvä, että aihe on tänään täällä esillä. Annan ensimmäisen puheenvuoron komissiolle. Komissio voi kertoa neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja lyhyt yhteenveto tämänhetkisestä tilanteesta. On hyvä, että voidaan nyt jatkaa. Kuulemistilaisuus oli mielenkiintoinen, mutta ensimmäinen neuvottelukierros pidettiin helmikuussa ja kuten totesitte, on no, tärkeä hetki. Miamarin viranomaiset ymmärtävät hyvin asian tärkeyden ja sen, kuinka tärkeää olisi saada aikaan tasapainoinen esitys investointivaatimusten osalta myöskin. Ja tuntuisi olevan valmiutta myöskin eurooppalaisten sijoittajien suuntaan. Kymmenisen prosenttia ulkomaisista investoinneista ovat eurooppalaisia investointeja. Tämän tyyppisiä sopimuksia Kiinan, Intian asemaiden kanssa Korean, Japanin ja niin edelleen kanssa Myanmar jo on solminut. Ja kun meillä ei ole kahdenvälisiä sopimuksia jäsenmaillamme, uskon, että tässä asiassa on melko hyvä edistyä. Ensimmäisellä kierroksella eh, emme koko tekstiä käynyt läpi, mutta nostan esiin eh, tärkeimpiä seikkoja, joihin varmasti tullaan tarttumaan lähemmin seuraavalla kierroksella eh, toukokuussa performance requirement kysymys, sillä tarkoitetaan esimerkiksi paikallista sisältöä tai muita vaatimuksia ennen kuin investoinnit voivat mahdollistua. Ja sitten avoimuuskysymys. Tämä on tietysti e, haaste saada e, hyvissä ajoin tietoa asioista myöskin oikeudellisen kehityksen tiimoilta – Ja sitten eh, riitojen ratkaisumenettelyt. Tästäkin mielenkiintoisia keskusteluja tullaan käymään. Ja tähän asiaan liittyy myöskin eh, investointistatus. Kaiken kaikkiaan monet niistä uudistusehdotuksista, joita toisaalla on kehitelty. Nostan tässäkin esiin, jotta saataisiin aikaan moderni, tasapainoinen esitys, mitä tulee tähän statukseen. Myanmar on muiden sopimusten yhteydessä näitä asioita jo tarkastellut, joten asia sinällään on tuttu, mutta ehkä tämä sääntelypuitteisto sitten ei, ei ja sijoittajien oikeudet. Ja kestävä kehitys, se on tärkeä aihekokonaisuus ja Myanmar on ollut varsin vastaanottavainen tässä asiassa, mitä tulee ympäristökysymyksiin ja työllisyyteen liittyviin seikkoihin. Tästä tullaan ottamaan mukaan kattava luku. Se ei sisällä varsinaisia sääntöjä sijoituksiin liittyen, mutta kuitenkin yritysvastuu ja kestävä pohjaisuus tällä tavoin tullaan esiin nostamaan on muistettava, että Myanmarilla on rajalliset resurssit olemassa, mutta poliittisesti vaikuttaisi siltä, että siellä ollaan valmiit neuvottelemaan, eikä sanota, että kestävä eh, kehityssääntöjä eh, ei lainkaan haluttaisi mukaan tähän sopimukseen. Seuraavan kerran kokoonnumme toukokuun alussa ja tarkoitus on jatkaa rakentavia neuvotteluja ja saada selkeä käsitys siitä, mikä on toisen osapuolen näkemys. Ja tässä yhteydessä ehkä mainitsisin vielä sen, että rinnakkain olemme toteuttaneet myöskin kestävyyteen liittyvää vaikutusten arviointia, mutta teille ja komissiolle on tärkeää tarkastella myöskin sosiotaloudellisia ja eh, ihmisoikeuksien ja ympäristöön eh, liittyviä kysymyksiä tähän liittyvää sopimusta. Toivottavasti näissäkin asioissa päästään liikkeelle melko pian. Kiitos. Ja sitten David Martin, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Komissio on tässä aika kivasti jo ennakoinut jotakin niitä kysymyksiä, joita ajattelin itse esittää. Mutta hän on nyt kuitenkin painottaa muutamaa kohtaa. Ensinnäkin, kuten komissio totesi, niin Myanmarhan on jo solminut useita sopimuksia, käsittääkseni kahdeksan tähän mennessä. Mutta sen malli on erilainen kuin se, mitä me käytämme investointisopimuksissa. Ja pohdinpa vain sitä, että kun ensinnäkin puhutaan kapasiteetista Onko siellä kapasiteettia vastata siihen, mitä me vaadimme? kun kyseessä ovat neuvottelut. Ja olisi hyvä tietää, millä tavalla me eroamme olemassa olevista sopimuksista, joita Marnilla on. Kestävän kehityksen luku, sen komissiota sotekeisille, esille, mutta haluaisin kuitenkin vielä painottaa sitä vähän, että Onko Myanmar huolissa siitä, että ei kyetä saamaan tuloksia aikaiseksi, vai onko todellista poliittista vastustusta? Sillä me tiedämme, että useampia ILon ydinsopimuksia ei ole vieläkään allekirjoitettu, vaikka tässä yhteydessä tietysti olisi aika mielenkiintoista kuulla, että onko ehdotus sille, että Euroopan unioni liittyy ja tähän Myanmarin työmarkkinakysymykseen, onko se olemassa, onko tämä tapa nyt rohkaista Myanmaria siirtymään oikeaan suuntaan, jotta se saisi aikaiseksi menestyksellisen kestävän kehityksen luvun. Ja viimeinen kysymykseni liittyy pikemminkin siihen, että millä tavalla me toimimme, kun tarkastellaan investointilukua, kun otetaan samalla huomioon, että odottelemme edelleen sitä, että komissaari Malmström tulisi tänne paikan päälle kertomaan tästä uudesta neuvotteluosiosta ja mikä teidän lähestymistapanne on, kun vielä ei tunneta täysin näitä uusia parametreja, joita noudatetaan sitten, kun neuvotellaan uudesta investointiluvusta? I think, uh, on this... Kiitos. Seitsemäs päivä toukokuuta ymmärtääkseni. Selvennevät nämä salaisuudet, joita komissiolla laatikossaan on. Thank you, Mr. Chair. Um, I have to... Kiitoksia puheenjohtaja. Hetkinen, joudun odottamaan pienen hetken hollanniksi puheenjohtaja rajoitan näihin julkisiin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin vedota, että ottaisin investoinnit pois tästä sopimusta Myanmar kanssa. Maailmanpankin kanssa Myanmar on jo mukana investointilakien laatimisessa ja Maailmanpankin tarko- taholta, että meidän pitäisi vähän, arvo, vähän arvostella näitä lausekkeita. mutta tarkoittaa myös sitä, että Myanmar itse voi päättää näistä ISDS-lausekkeista. Te tiedätte, miten ristiriitainen kysymys tämä on ja kuinka raskas järjestelmä se on jos ISDS ei kaadu. Joten annetaan Myanmarin itse päättää lainsäädännöstään, ISDS-lainsäädännöstään. Yes, Myanmarissa tämä on sikälikin tärkeää, että edelleenkin se on puoli diktatuuri. Puolet paikoista parlamentissa varattu sotilashenkilöille on myös paljon pak- pa- pakotetaan, painostetaan kansalaisia äänestämään sotilashenkilöitä tämän vuoden marraskuussa pidetään uudet vaalit. Me toivomme, että maa ottaa use askeleita parempaan demokratian tilanteeseen. Ja sitten toiseen vetomukseeni ei pidä kiirehtiä tämän sopimuksen kanssa. Olosuhteet tällä hetkellä ovat vielä varsin epäilyttävät ja meidän pitää sitoutua äh, äh, tämän nuoren demokratian no, tukemiseen. Vasta vaalien jälkeen pitäisi toimia, eikä tämä ole mikään retorinen kysymys. Haluaisin tähän myös vastauksen, mitä tehdään. Sitten vielä lopuksi olen ymmärtänyt, että komissaari puhui 230 yhteiskunnan järjestön edustajien kanssa, jotka ovat vastustaneet tätä kauppasopimusta. Mitä tämä on saanut aikaan ja miten tämä on vaikuttanut ja mille alu, mihin politiikan alueisiin tämä on vaikuttanut komission toiminnassa? Kiitos. Thanks. Rova Kiitos. Minulla on useampikin kysymys, mutta puhun lyhyesti. Ensinnäkin mihin pyritään toukokuun neuvotteluissa, mitä asioita aiotaan esiin nostaa. Ja sitten tämä suoritusvaatimus. En tiedä miksi komissio näitä vaatimuksia ja sääntöjä esittää, koska e, investointisuoja sopimuksestahan tässä on kyse, ei markkinoille pääsy sopimuksesta ymmärtääkseni komission ei tulisi näistä säännöksistä näin ollen neuvotella Myanmarin kanssa, koska kyseessä on köyhä valtio ja tämän tyyppinen vaatimus, eh, paikallisen sisällön vaatimus, henkilöstövaatimus eh, ja että osa toiminnasta tapahtuu paikan päällä ja teknologian siirro tulee huomioida. Eihän näitä voi kieltää, jos ajatellaan, että kyseessä on maa, jolla on vielä pitkä taival edessään kehityksen tiellä. Eli emme pidä sopivaisena tämän tyyppistä välinettä. Ja mehän tiedämme, että oppositio myöskin on vahva eh, maassa nimenomaan näiden eh, suoritusvaatimusten osalta. Eli miksi tätä toivotte ja pidätte sopivaa? toimivana. Ja edelleenkin hän maa voi tukea pieniä paikallisia sijoittajia mainitsittekin jo kestävän kehityksen ja siihen liittyvät luvut ja ICDS, meidän mielestämme sen mukaan ottaminen tähän sopimukseen ei olisi hyvä asia, koska Myanmarissa on paljon säänneltävää vielä sosiaalioikeuksien, ympäristöoikeuksien osalta ja ISDS rajoittaisi sitten näitä mahdollisuuksia, niin kuin hyvin tiedämme eh, nykykäytävien keskustelujen pohjalta. Ja sitten eh, ihmisoikeus vaikutuksiin liittyvät vaikutusten arvioinnit De Hucht aikaisempana eh, komissaarina totesi, että tällaista tarvittaisiin ja myöskin erityis YK eh, ja tämän nosti esiin. Totesit, että tällainen arviointi aiotaan toteuttaa ja kysyisin, huomioidaanko tässä myöskin eh, erityiskertomus oikeudesta ravintoon. Tällaiset asiat ovat tärkeitä, jos halutaan tämän tyyppisiä investointisopimuksia kehitysmaan kanssa tarkastella. Kiitokset Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Yes, thank you. Komissio. Thank you very much. Kiitoksia. Yritän vastata jälleen liikkeelle kestävästä kehityksestä ja kapasiteetista. Mielestäni on selvää, että yksi avainkeskustelusta liittyy ilon yleissopimuksiin. Vain kolme kahdeksasta on ratifioitu ja tämä asia ei etene. Ja tässä väitän, että yritetään toimia paikallisten lakien avulla, mutta tässä vaiheessa ei voida täysin täytäntöönpana asioita ratifioinnin kautta. Nyt voidaan vain arvailla, kuinka paljon järjestelmä vastustaa tätä ja kuinka paljon on kyseessä todella kapasiteetista. Meidän pitää äh, arvioida tai ottaa huomioon ihmiset, jotka todellakin pyrkivät parantamaan investointi eikä meillä ole mitään syytä epäillä, että heillä olisi mitään muuta mielessä että varmasti halutaan tehdä sellaista, mihin eivät itse pysty. Me haluamme jatkossakin puhua varsin selvästi ja painostamme kovasti tämän, tätä, tässä asiassa, koska Tämä on legitiimi vaatimus monia silmissä, jotta meillä olisi uskottava lähestymistapa tähän kysymykseen, joka on niin keskeinen Myönmarin kohdalla. Tämän takia myös aloite työoikeuksista, sehän ei tähän virallisesti, mutta se kuuluu tähän holistiseen kuvaan ja kolmanteen pilariin. Me käytämme rahaa myös tähän kehitysyhteistyöpuoleen puoleen, jotta voidaan parantaa työmarkkinoiden, työ, työlainsäädännön toteutumista ja ilon yleissopimusten toteutumista. Tähän liittyy moniakin kysymyksiä ja ne kaikki ovat varsin relevantteja mielestäni. Meille tämä tavoite siitä, että voitaisiin saada kehitysmalli Myönmarin, koska meillä on tavallaan tällainen tyhjä lautanen niin monissa kysymyksissä ja voisimme ehkä vaikuttaa asioihin paljon enemmän kuin monien muiden maiden kohdalla. Sitten ISDS, sen vaikutukset. Me kerromme kaikille neuvottelukumppaneille, mitä tässä tiimoilla tapahtuu. Emme tietenkään voi kaikkia pysäyttää tavallaan, mutta jos päädytään merkittävään, merkityksellisen uudistukseen ja toivon, että näin tapahtuu, niin se voi vielä vaikuttaa siihen, mitä teemme erityisneuvotteluissamme, koska jonkin verran muutoksia aina voidaan tehdä, jotta toimittaisiin loppujen lopuksi johdonmukaisella tavalla. Sitten sitten Rova Keller muun muassa viittasivat siihen, että ei pitäisi olla ollenkaan ISDS-järjestelmää. Ainoa kommentti, jonka tässä haluaisin esittää, tai kaksikin asiaa. Ensinnäkin myön Mar haluaa suojella tätä kiistakysymystä. Tämä on vaikea selittää muille, miksi suen taso voi olla ihan sama. Ei pidä unohtaa tätä, näitä investointisuunnitelmia, äh, ne ovat pitkän aikavälin investointeja. Joten silloin haluaisi suojaa riippumatta siitä, mitä tapahtuu seuraamissa, seuraavissa vaaleissa ja niin edelleen, koska jos me haluamme ihmisten tuoman tietotaitoa, teknologiaa ja muita asioita kyseiseen maahan, silloin tarvitaan vakautta, vakata ympäristöä ja ei, syrjintää ei pitäisi myös olla miten tätä sitten käsitellä sitä kaikesta voidaan keskustella. Tiedän, että paljon on väitetty, sanottu niin, että kehitysmaiden kohdalla jotkut näistä asioista ovat varsin hyviä ja ehkä emme kiistä tätä kehitysyhteistyöpolitiikan kautta ja haluaisimme kuunnella, mitä neuvottelukumppaneillamme on sanottavana. Emme usko, että kaikki, kaiken kansallisen pitäminen on aina järkevä, jos halutaan kestäviä investointeja. Tämä kuuluu osana keskustelua, mutta mielestäni voimme myös käyttää tiettyä joustovaraa, jotta me pyydä enempää kuin jo, he ovat jo sopineet japanilaisten ja muiden kumppaneiden kanssa, koska tämässäkin äh, kysymys kuuluu, mihin maa on jo nyt sitoutunut ja haluaisimmeko me sitten vähäisemmän suojan tason, kun me yritämme tehdä hyviä eurooppalaisia investointeja maahan. Sitten tuet muutoin, muutoin, muutoin eivät ole mikään kyse. Emme aio myöntää mitään tukia. Emme, ovat näistä isoja tai pieniä hallituksen tukia. Sitten kestävä, vai, kestävä, kestävyysvaikutusarviointi tehtävänä tarkastella kaikkia mahdollisia lähteitä, joten olettaisin, että tullaan tarkastelemaan myös mitä YK-virastoilla on sanottavana ihmisoikeuksista. Tässä on tarkoitus tarkastella myös todisteita ennen kuin arvioidaan tilannetta ja sitten mahdollisesti puhutaan investointisopimuksiin syntyvistä vaikutuksista. Kiitos. Juste une question de clarification. Ihan vain selventävä kysymys tästä yleisopimuksesta. Sanoitte, että Myanmar on allekirjoittanut kolme niistä näistä VTOn tärkeistä kahdeksasta. Ja anteeksi, ilon kahdeksasta oleellista yleissopimuksesta, mutta miten näiden muiden kanssa on? Approach is not to be fixated on Ensinnäkin meidän, Signature, we have... ensinnäkin meidän lähestymistapamme ei keskity pelkästään allekirjoittamiseen. On ilo yleissopimuksia moni allekirjoittanut. Ja tietysti voidaan sitten väitellä siitä, että mitä eroja se käytännössä tuo. Pyrimme pääsemään siihen, että maat allekirjoittavat tämän nimenomaisen täytäntöön ja tekevät nimenomaista täytäntöönpanoa. Niin, että katsotaan sitä, mikä on näiden yleisopimusten taustalla, tehdäänkö sitä. Ja siinä tietysti kansallisella lainsäädännöllä on tehtävänsä. Mutta kansainvälisessä suhteessa me emme luota ILOhan, vaan me voimme omin keinojemme avulla sitten seurata tätä täytäntöönpanoa, sillä todellinen työ on nimenomaan tämä täytäntöönpano ja seurantatyö jälkikäteen. Eli meillä pitää olla sellainen väline, jonka avulla voidaan katsoa, mitä on tapahtunut esimerkiksi kuuden vuoden kuluttua. Siitä syystä kiinnitämme paljon huomiota valvontaan, jälkikäteisvalvonta. Emme sano, että kolme on riittävää. Joissakin maissa on vähemmän, joissakin enemmän. Yhdysvallat on mainittu usean otteeseen. Eli se, ymmärrän, että se on tämä pointtinen tässä, mutta vastaus on ihan sama. Yritämme saamaan osapuolet allekirjoittamaan tämän itse asian, mikä on paljon tärkeämpää tuolla kentällä kuin että ratifiointi tapahtuu. Tietysti pyydämme myös ratifiointia, sekin on tärkeää koska kansainväliset sitovat sopimukset ovat vielä tärkeämpiä kuin kahdenväliset sopimukset, mutta pelkkää matematiikkaa tässä ei kannata tukeutua. Keskusteltavaa varmasti jää vielä ensi kertaankin, vaikka kuinka paljon. Haluaisiko esittelijä vielä käyttää puheenvuoron? Hyvä. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Nyt voimme päättää tämän kohdan 19 tarkastelun. Ja seuraavana kohta 20. In kamera, asia tämä, suljetun ovin, niin kuin myöskin seuraava koordinaattorinen kokous. Eli ainoastaan intavaliokunnan jäsenet ja avustajat, poliittiset ryhmät, oikeuden yksikkö, poliittinen osasto ja sihteeristö, intavaliokunnan sihteeristö voivat nyt jäädä saliin. Muita pyydän ystävällisesti poistumaan.